prioriteetin osalta lähentyminen, turvallisuus, Euroopan maailman toimijana ja yhteiset arvot. Mitä tulee tuohon lähentymisen pilariin, Romania on ponnistellut ankarasti niin, että neuvottelussa päästäisiin eteenpäin koskien tulevaa monivuotista rahoituskehystä 2021-2027 poliittisessa mielessä ja myös alakohtaisesti olemme tehneet paljon työtä ja olemme lopulta saaneet neuvottelut valmiiksi merkittävässä määrässä lainsäädännöllisiä asiakirjoja niin, että saadaan ja pääomamarkkinaunioni vahvistettua ja haluamme myös taata pitkän ajan näkemät sisämarkkinoille. Näistä konkreettisista tuloksista koskien sisämarkkinoita – eri alueilla, energia, sosiaalikysymykset, ilmastoasiat, kaikki nämä tulevat säilymään esimerkkeinä ja viitteinä ja niistä on jo otettu mallia jatkajien kanssa Suomessa ja Kroatiassa. Sitten digitaalinen aikakausi ja tekoäly olivat asioita, joita käsiteltiin ensimmäisissä päätelmissä, eh, kun ensimmäistä kertaa näitä asioita käsiteltiin EU-ssa. Meidän kautemme myötä on no, saavutettu edistystä eh, digitaalisten sisämarkkinoiden osalta, eh, koska myös tekijänoikeuksia digitaalisilla sisämarkkinoilla. Kaikissa toimissa me halusimme asettaa kansalaisten edut näkemyksemme ytiin. Me halusimme vahvistaa unionin sosiaalista ulottuvuutta Kyseessä on siis prioriteetti. Olemme myös perustaneet eurooppalaisen työviranomaisen, joka on esimerkki hienosta onnistumisesta energia-alalla. Olemme hyväksyneet direktiivin muutosehdotukset koskien maakaasua. Sen myötä saadaan yhtenäiset ja avoimet sääntelypuitteet yhteen liitettyjen verkkojen ansiosta maakaasun verkostoissa kolmansien maiden välillä tai niiden kanssa. Meillä on myös yhteinen näkemys pitkällä aikavälillä, joka koskee ilmastoneutraalisuutta. Olemme hyväksyneet ensimmäiset asetukset päästösäännöissä raskaita ajoneuvoja varten. Sitten turvallisuuden Eurooppa, se on toinen pilarimme ollut tällä kaudella. Olemme halunneet lisätä turvallisuutta Euroopan unionissa huomioiden kansalaisten odotukset. Olemme vahvistaneet eh, Frontexin mandaattia, raja- ja rannikkovartiostoviraston mandaattia siis. Ja olemme myös eh, puolustaneet eh, yhteen toimivuutta ja lähettäneet selkeän merkin siitä, että eurooppalaiset tietojärjestelmät on oltava niin että sellaisia, että ne täydettävät toinen toisiaan. Tämä olisi hieno esimerkki siitä, kuinka pyritään yhteistyöhön jäsenvaltioiden välillä – ja pyritään vahvistamaan sisäistä turvallisuutta ja Schengenin alueen toimivuutta. Romania haluaa jatkossakin puolustaa tätä tavoitetta ja se haluaa olla siinä mukana. Sitten maahanmuutto. Olemme jatkaneet neuvotteluja koskien eurooppalaista turvapaikkajärjestelmän ja maahanmuuttojärjestelmän uudistamista. Tähän liittyy vielä paljon ongelmia, mutta olemme saaneet edistystä aikaan neuvotteluissa koskien palauttamisia ja keskustelut koskien väliaikaisia sitoumuksia ovat myös edistyneet. Saamme päätökseen neuvottelut koskien eurooppalaista verkostoa, kun kyseessä on maahanmuuttoalan yhteyshenkilöt. Sitten kyberhyökkäyksien osalta olemme hyväksyneet sanktiopuitteet jolla voidaan reagoida asianmukaisesti näihin tilanteisiin. Ensimmäistä kertaa tulee olemaan sanktioita henkilöitä kohtaan, jotka ovat siis tehneet tällaisia kyberhyökkäyksiä ihmisiä tai jäsenvaltioita vastaan. Jatkamme tätä työtä. Tavoitteena olisi, että meillä olisi erikoistunut eurooppalainen virasto tällä alalla. Sitten toimiemme ulkoiset ulottuvuudet. Tämä näkyy pilarissa Eurooppa maailmanlaajuisena toimijana. Olemme ponnistelleet merkittävästi ja pyrkineet vahvistamaan profiiliamme Euroopan unionista tehokkaana, aktiivisena, naapurusten linkittyneenä toimijana, joka on myös uskottava toimija, koska se pitää kiinni kansainvälisistä sitoumuksistaan. Olemme saavuttaneet edustus, edistystä merkittävillä alueilla, kuten Länsi-Balkanilla, itäisen kumppanuuden osalta ja Mustameren alueella. Kyseessä on niin geostrategiset investoinnit, jotka ovat Euroopan unionille monella tavalla tärkeitä. Länsi-Balkanilla konteksti on ollut monimutkainen, mutta olemme saaneet merkittävää jopa historiallista edistystä aikaan viime vuonna. Haluamme säilyttää nämä strategiset mahdollisuudet yllä tämän alueen kumppaneissa. Viittaan tässä Albaniaan ja Pohjois-Makedoniaan. Tavoitteemme ovat tärkeitä myös ähm, tässä viimeisessä pilarissa yhteiset arvot Euroopassa. Disinformaatio on äh, ajankohtainen asia. Olemmekin välittäneet neuvostolle kertomuksen disinformaation torjunnasta niin, että voitaisiin taata se, että eurooppalaiset vaalit voidaan vedä läpi asiallisessa ilmapiirissä. Puheenjohtajakauden aikana myös toimimme juutalaisvastaisuutta, ulkomaisvastaisuutta vastaan ja kaikenlaista vihapuhetta ja suvaitsemattomuutta vastaan. Toivomme, että nämä toimet tulevat jatkossakin olemaan tapetilla. Edelleen naisten ja miesten välinen tasa-arvo, yhdenvertaiset mahdollisuudet. että olemme saavuttaneet merkittäviä tuloksia, joka pitäisi näkyä toimielimen rakenteessa, mukaan lukien Euroopan parlamentti ja Euroopan komissio. Pyrimme vahvistamaan tätä kehitystä. Mandaattimme kuuden kuukauden aikana osoitimme, että eurooppalaismyönteisyys edellyttää sitä, että jatkuvasti järjestetään asiallisia toimia ja olen pitänyt tästä kiinni ja olen henkilökohtaisesti ollut hyvin motivoitunut tähän asiaan. E, olen syvällisesti Eurooppa mielinen. Olen kuullut sellaisen sukupolven, joka on kasvanut ilmapiirissä, jossa on ollut tällainen Euroopan, eurooppalaisuuteen tähtäävä pyrkimys – Euroopan unionin kehittäminen edellyttää myös konkreettisia tuloksia. Me emme halua mitään monen nopeuden Eurooppaa, emmekä myöskään mitään sisäisten ympyröiden Eurooppaa, vaan me haluamme yhteisiä tavoitteita, joilla vahvistetaan eurooppalaista hanketta. Romania tulee jatkamaan tällä yhdentymisen tiellä ja nyt viittaan siihen, että Romania voisi liittyä Schengenin alueeseen. Olemme de facto jo aktiivisesti siinä mukana. Jatkamme kuitenkin käytännönläheistä toimintaa niin, että voimme edistää Sibiun päättelmiä ja meidän meillä demokraattiset arvot ja, ihmis- ja oikeusvaltioarvot ovat edelleen hyvin tärkeitä. On tärkeää, että että mm, meillä ei ole erilaisia sääntöjä eri jäsenvaltioita varten ja, ja myös eri kansalaisia varten. Euroopan puheenjohtajavaltiona Romania vahvisti olevansa täysivaltainen jäsenvaltio Euroopan unionissa. Ja olemme saattaneet päätöksen yhteistyö- ja varmistamismekanismin emme voi kuvitella tulevaisuutta muuta kuin niin, että meillä on yhä johdonmukaisempi, vahvempi Eurooppa. Olemme tehneet sen puolesta työtä ammattitaitoisesti ja innokkaasti viimeisten kuuden kuukauden aikana. Olen vakuuttunut siitä, että Romanian puheenjohtajavaltion ponnistukset neuvostossa muodostavat merkittävän pohjan, jonka kautta voimme edelleen edistää näitä eurooppalaisia prioriteetteja seuraavalla kaudella ja toivotankin onnea Suomen puheenjohtaja kaudelle neuvostossa. Haluaisin kiittää teitä ja kiitän teitä myös tuestanne näiden viimeisten kuuden kuukauden aikana. Kiitoksia yhteistyöstä. Olen vakuuttunut siitä, että tämä kiertävä puheenjohtajuus, jossa Romania toimii puheenjohtajana viimeiset kuusi kuukautta, tulee säilymään romanialaisten muistoissa, mutta myös Euroopan unionin muistissa onnistuneena kautena. Kiitoksia. Grazie, presidente Danzila. Kiitoksia kovasti Romanian ministerille ja seuraavaksi annan puheenvuoron komission varapuheenjohtajalle Sefkovicille. Kiitoksia, että olette tullut tänään paikalle. Kiitos puhemies, pääministeri Viorikka arvoisat parlamentin jäsenet, on aina hienoa olla tässä salissa tänään, koska tänä aamuna keskustelitte yhteisen Euroopan visiosta ehdotuksesta tulevalle viidelle vuodelle. Pian te äänestätte tuosta visiosta, jotta voimme työskennellä täydellä voimalla ensi kaudella. Tämä on tärkeää, kun ottaa huomioon haasteet ja mahdollisuudet, jotka on kaikilla meillä olemassa yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on mahdollista, kun EU-vaaleissa äänestettiin vilkkaasti ja se on tärkeää, koska yhdessä jaamme vastuun Euroopasta. Jotta Euroopan menestyminen pitää toimia joukkoina, tarvitaan eurooppalaisia kompromisseja ja pitää puolustaa yhteisiä eurooppalaisia etuja. Minä uskon, että tämä päätti Romanin puheenjohtajakaudella, josta nyt keskustelemme, mutta tämä kantoi työtämme myös koko viimeiset viisi vuotta. Haluaisin kiittää teitä, arvoisa pääministeri Viorika, tehdystä työstä. Romania on pyrkinyt edistämään Euroopan asemaa. Parlamentin neuvosto ja komissio tarvitsevat yhteistyötä – jotta mennään kohti yhteisten eurooppalaisten etujen ajamista. Tämä tiivistyy siinä, että tänään 354 ehdotusta, joka komissio on eteenpäin, on tullut hyväksyttyä ja 90 prosenttia yksimielisesti. Tämä ei ollut itsestään selvää, se vaati kovasti töitä ja kompromisseja ja olen vakuuttunut siitä, että uusi parlamentti on myös yhtä rakentava. Haluaisinkin onnitella puheenjohtajavaltio Romaniata Klaus Johannisia, presidenttiä ja pääministeri Jyrkä Dancilaa, ministereitä ja loistavaa Romanian suurlähettilästä Dominica, EU-suurlähettilästä. Kiitos loistavasta työstä ja monista saavutuksista. Pyritte saamaan monta lainsäädäntöpakettia valmiiksi ennen viimeistä täysistuntoa huhtikuussa – tuo poli, tuo, poliittinen kiri, sillä 90 asiakonestosta oli suljettua viimeisen satana päivänä kaudellanne. Ja tämä osoittaa, miten sitkeitä olitte tekemään ja kovia olitte tekemään töitä eurooppalaisen rajavartio Frontexin työtä pyrittiin vahvistamaan muun muassa, ja sitten myös Euroopan kaasudirektiivi oli erityisen hankala saada päätökseen. Senpä vuoksi kollegani ilmastokomissaari Kanjete päätti tulla tänne tänään, jotta hän pystyisi kiittämään teitä kovasta työstänne. Mutta mietin myös edistystä, jota tehtiin sosiaaliasioissa. Se oli tärkeä prioriteetti komissiolle alusta asti. Romanian työnansiosta meillä on nyt korkeammat normit. Työ, työssä käyville vanhemmille ja miehet voivat kantaa hoitovastuuta vähän enemmän ja enemmän tukea naisten osallistumiselle työmarkkinoille. työolot ovat nyt avoimempia ja ennakoitavampia kaikissa työssä, erityisesti epätyypisissä työmuodoissa, kuten osa-aikaisessa työssä. Ja teimme ehdotuksen työvoimaviranomaisesta ja puheenjohtajavaltion Romania alle vuodessa sai sen päätökseen. Mitä tulee seuraavaan monivuotiseen rahoituskehykseen, puheenjohtajavaltio Romania myös teki tässä erinomaista työtä neuvottelulaatikosta ja sitten se edisti keskusteluja alakohtaisista ehdotuksista Edistytty on myös erässä kriittisemmässä euroalueen budjettivälineessä, nimittäin edistäkäämme tätä määrätietoisesti myös tulevilla kausilla. Kaikki tiedämme, miten monimutkainen budjettineuvottelut voivat olla, mutta loppujen lopuksi tarvitaan poliittista tahtoa vain ja nyt meidän pitää tehdä päätös, joka luo varmuutta ja vakautta kansalaistemme tulevaisuudelle ja yrityksille. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, pääministeri, Romania on osoittanut, että näinä haastavina aikoina unionimme on ottanut huomioon sekä idän että lännen. Tämä koettiin tietysti 9. toukokuuta Sivion huippukokouksessa. Se oli tärkeä hetki EUlle ja Romanialle. Nähtiin, miten kirkkaasti Euroopan värit loistivat. Sibion julkilausuma, jossa 27 EU-johtaja allekirjoitti on vahva viesti sitoutumisesta, jotta rakennetaan eurooppalaista tulevaisuutta yhdessä lopuksi. Haluaisin lisätä, niin kuin komissio on aikaisemminkin sanonut, että uskomme, että Romania pitäisi olla täysi jäsen Schengen-alueella. Ja voin vain jälleen kerran vedota jäsenvaltioihin, että Romania saa paikkansa rajattomassa Euroopassa, niin kuin se ansaitsee komissio on korostanut aikaisemminkin oikeusvaltio- ja korruption torjuntaponnisteluja. Tätä pitää vielä jatkaa, koska ihmiset ansaitsevat sen. Ja viimeinen virkkeeni. No, henkilökohtainen kokemukseni maasta kävin monesti Romaniassa ennen ja jälkeen näitä suuria muutoksia, ei joten voin osoittaa, miten paljon maassa ne on edistytty viimeisen, viimeisten vuosien aikana – ja ensimmäinen puheenjohtajakautenne on asia, josta koko maan pitäisi olla ylpeä, koska teitte huipputyötä. Kiitos siitä. Yritän sanoa myös romaniaksi. Mulțumesc. Kiitos. Grazie. Kiitoksia kovasti, varapuheenjohtaja Sefkovic. Nyt poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensinnäkin PPE-ryhmästä Kovacev, olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja, arvon pääministeri, komissaari. Ensinnäkin EPP-ryhmän puolesta haluaisin onnitella pääministeriänne, hallitustanne ja kaikkia romanialaisia, jotka ovat olleet mukana mm, tekemässä maanne ensimmäisestä puheenjohtajakaudesta menestyksen. Te olette ottaneet haasteen vastaan haastavina aikoina. UK on lähdössä EU-sta. Meillä käydään jatkuvasti keskustelua EUn tulevaisuudesta ja toimielinten tulevaisuudesta ja meillä oli myös EPn vaalit. Tätä taustaa vasten olette ottaneet vastaan haasteen, olette antaneet meille osviittaa tulevaisuuden prioriteeteiksi. Romanian puheenjohtajakaudella EU on edennyt monilla tärkeillä aloilla, kuten digitaalisten sisämarkkinoiden, kaasumarkkinoiden ja pankkiunionin aloilla. Komissio on jo Mm, lähtenyt toimimaan. Ja myös Länsi-Balkanin laajenemisperspektiivi näyttää hyvältä teidän ansiostanne. Me toivomme, että tämä asia pysyy EUn agendalla. Bulgarian puheenjohtajakaudella Sofian huippukokous antoi meille selkeän ja kauan kaivatun etenemiskartan tässä asiassa. Sekä Romanian että Itävallan puheenjohtaja ovat tehneet hyvää työtä tässä asiassa. Nyt on aika katsoa todellisuutta silmästä silmään. Jos tämä laajenemis ähm, vauhti hidastuu, niin se saattaa aiheuttaa taantumista alueella ja saattaa johtaa siihen, että kolmannet maat vaikuttavat tähän alueeseen ähm, enemmän kuin aikaisemmin, mikä ei olisi EUn etujen mukaista. Romanian puheenjohtajan motto oli kohesio, yhteinen eurooppalainen arvomme. Kyllä, ennen kohesi, Eurooppa, jossa on enemmän kohesiota, on vahvempi. Ja haluaisinkin nyt vielä korostaa äh, Frontex-asetusta, kun vahvistamme rajavalvontakapasiteettiamme, niin eh, toteutamme yhden tärkeimmistä prioriteeteistamme. Kansalaiset nauttivat vapaasta matkustamisesta EUn sisäpuolella ja tämä vapaus voidaan taata ainoastaan, jos me turvaamme ulkorajamme, valvomme niiden ylittämistä kaikkina aikoina. Ja omassa maassani Bulgariassa esitti, näytimmekin jo hyvää esimerkkiä meidän täytyy suojella ulkorajojamme myös solidaarisuuden keinoin. Meidän täytyy taata koko Euroopan turvallisuus. EPP-ryhmä puolustaa vahvempaa rannikko- ja rajavalvontaa, jotta voidaan ottaa, jotta vartijoita voidaan lähettää heti hätiin, jos jokin maa kokea jonkin uhkan. Se, että Frontex saa 10 000 uutta rajavartijaa, on hyvä asia. Yksi tärkeä keskusteluaihe oli seuraava monivuotinen rahoituskehys MFF. EPP-ryhmä haluaa kunnianhimoisempaa Eurooppaa ja tietysti sille riittävästi rahoitusta. Emme voi odottaa, että EU toimii kansalaisten toiveiden mukaisesti, jos EU ei saa riittävästi resursseja ja välineitä tehdä työtä. Olisi hyvä, äh, olisi, olisimme halunneet, äh, että neuvottelut olisi saatu aikaan jo ennen vaaleja, mutta joka tapauksessa onnittelemme äh, Romaniaa hyvästä edistyksestä. On tärkeää, että me emme vähennä kohesiopolitiikalle kohdennettuja varoja vuoden 2020 jälkeen. Rakennerahastot muun muassa ovat omiaan parantamaan infrastruktuurejamme ja poistamaan sosiaalisia kuiluja. Meidän täytyy myös torjua köyhyyttä EU:ssa. Olisi ollut hyvä, jos Romania puheenjohtajavaltiona olisi saanut aikaan parempia tuloksia tässä itäisen naapuru, naapuruuskysymyksen keskusteluissa ja Schengeninkin kysymyksissä, mutta valitettavasti neuvosto ei edelleenkään halua myöntää Romanialle ja Bulgarialle pääsyä Schengen-maaksi. Nyt äh, kun te otitte äh, peräsimän äh, EUn e-, e-, laivassa käsiin, niin saman aikaan alettiin myös kehittää Euroopan yleisen syyttäjän virkaa tutkimaan muun muassa petoksia, mutta unionihan ei ole ainoastaan rahoitusunioni tai rahaunioni, vaan se perustuu myös arvoihin. Älkäämme unohtako sitä, että arvojamme ovat demokratia, oikeusvaltio ja perusoikeuksien kunnioittaminen. Oikeusvaltio on perusarvo, jota, josta me EPP-ryhmässä välitämme. Eh, ja puheenjohtajavaltionhan tarkoitus ei ole ainoastaan pitää huoli siitä, että asialistan asioita viedään eteenpäin, vaan annetaan myös strategista osviittaa tulevaisuudelle. Ja oli hienoa, että teidän äh, maassanne Sibiossa järjestettiin äh, kokous ja allekirjoitettiin Sibion julkilausuma, eh, joka vie meidät kohti yhteneväisempää ja demokraattisempaa Euroopan unionia. Me olemme saaneet kansalaisiltamme vahvan mandaatin. Yli 50 prosenttia kansalaisista kävivät urnilla äänestämässä EP-vaaleissa. Ja nyt Suomen puheenjohtajavaltiona on aika jatkaa tätä työtä, yhteistyötä meidän kanssamme ja tietysti komissionkin puheenjohtajan kanssa, joka toivottavasti valitaan vaalilla tänään iltapäivällä niin, että voimme ruveta toteuttamaan von der Leinin esittämää ohjelmaa tänä aamuna. Ja kiitoksia kovasti ja toivotan hyvää jatkoa myös Suomelle puheenjohtajana valtiona. Kiitoksia kovasti. Seuraavaksi Garcia Perez, S- ja D-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Gracias, presidente. Kiitoksia puhemies. Hyvää pääministeri Romania on toiminut puheenjohtajana hyvin äh, ratkaisevana aikoina unionin kannalta. Tämä ei ollut mitenkään helppoa huomioiden haasteiden koko, Brexit esimerkiksi, ja myös siksi, että aika oli vain vähän. Kyseessä oli hyvin lyhyt puheenjohtajakausi johtuen Euroopan unionin vaaleista, mutta se oli myös hyvin hedelmällinen. Haluaisinkin onnitella Romanian hallitusta. Olen iloinen siitä, että voin toivottaa tänään tervetulleeksi pääministerin Virkauden Chilan hallituksenne on helpottanut monien sopimusten aikaansaamista ja on saatu myös tehtyä työtä, jolla valmistetaan maata ja kenttää siltä varalta, että Euro- yhdistynyt kuningaskunta lähtisi Euroopan unionista mahdollisesti niin, että siitä olisi mahdollisimman vähän kielteisiä seurauksia Euroopan unionin kansalaisille ja yhdistyneen kansakunnan kansalaisille. Tämä oli kuitenkin puheenjohtajakauden tärkeä painotus, että pidetään kansalaiset tärkeänä. Solidaarisuuden ilmaiseminen kansalaisten välillä on ollut myös hyvin tärkeä. Myös solidaarisuuden ilmaiseminen eri alueiden välillä. Tiedämme, että Euroopassa on paljon sellaisia alueita, jotka, joista ihmiset katoavat ja nuoret eivät näe, että siellä on tulevaisuutta. Tästä syystä lähentymisen Eurooppa prioriteettina oli onnistunut valinta. Haluamme, että Euroopassa hyödynnetään uutta teknologiaa ja ekologista siirtymää niin, että luodaan uusia mahdollisuuksia kaikkialle Euroopan unionissa. Neljässä kuukaudessa Romania sai valmiiksi 80 lainsäädäntöasiaa ja 10 tärkeää sopimusta toimielinten välillä. Merkittävimpiin saavutuksiin tällä kaudella kuuluu muun muassa valmistelevat työ ja sopimukset, jotka koskevat toimialakohtaisia monivuotisen rahoituskehyksen sopimisia. Haluamme mahdollisimman pian saada tämän valmiiksi heti, kun komissio on toimintakunta, niin se on erittäin tärkeä alkavalle vaalikaudelle. Vain vahvan budjetin kanssa voimme viedä eteenpäin sitä politiikkaa, jota kansalaiset meiltä odottaa. Romania puheenjohtajan valtiona on saanut aikaan toimia, joilla vahvistetaan sosiaalipilaria, jolla lisätään työntekijöiden suojaa, direktiiville, joka koskee oikeudenmukaisia työehtoja ja työviranomaisen perustamista Euroopan unioniin. Tämä oli meille, nämä molemmat olivat tärkeitä asioita meille. Ja sitten vielä haluaisin mainita merkittävänä saavutuksena edelliseltä kaudelta sen, että saatiin hyväksyttyä direktiivi, jolla edesautetaan yksityiselämän ja ammattielämän yhteensovittamista ensimmäistä kertaa mukana on palkat, palkallinen isyysloma. Romania on edistänyt solidaarista Eurooppaa, oikeudenmukaista Eurooppaa, jossa tasa-arvo ja yhtenäiset mahdollisuudet ovat tärkeitä. Myös monimuotoisuus on tärkeä niitä ajatellen, jotka haluavat hyödyntää pelkoa vierasta kohtaan. Onnittelemme näistä aloitteista, jotka koskevat rasismin ja ulkomaalaisvastaisuuden vastustamista ja kaiken särjymisen vastustamista. Nyt siirrytään seuraavaan kauteen, Suomen puheenjohtajakauteen. Se tulee jatkamaan tätä hyvää työtä ja, pyrkii, ja jatketaan erilaisen edistyksellisen ja oikeudenmukaisen Euroopan rakentamista. Tätä kansalaiset haluavat. Kiitoksia. Grazie per il gruppo. Kiitoksia. Seuraavaksi Renew Europe-ryhmän puolesta Tudor, Tudoraati, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Pääministeri Dancila, varapuheenjohtaja Shevkovic, ensimmäinen Romanian puheenjohtajuuskausi EUn neuvostossa oli diplomaattisesti ja teknisesti menestys. 90 asiakokonaisuutta saatiin päätökseen. Ja Haluaisin kiittää teitä tehdystä työstä. Kuitenkin sama ei voida sanoa poliittisista oloista. Nykyhallitus Bukarestissa käsitteli pikemminkin asioita, jotka liittyvät sen oman johtoon. Ja tämä poliittisen kunnianhimon puutte äh, sai lisää pontta äh, tästä EU-vastaisesta vastaista voimista parlamentissa. Romanialaiset eh, rankaisivat tuosta asenteesta onneksi toukokuun vaaleissa. Romanialaiset eh, äänestivät eurooppalaisen romanian puolesta ja he käyttivät mahdollisuuden hyväkseen nyt monen vuoden tauon jälkeen. On monia arkaluonteisia ja tärkeitä asiakokonaisuuksia neuvostossa, jotka eivät ole edistyneet. Mainitsisin niistä vain kolme ensinnäkin. Meidän pitää MFF-keskustelut saada liikkeelle. Ei voida hyväksyä, että se hyväksytään myöhään, niin kuin kävi viimeksi, mikä vaikuttaa lopullisiin edunsaajien kumppaneihin. Meitä varmistaa riittävät resurssit maatalouspolitiikalle ja kohesiopolitiikalle, mikä varmistaa kohesion idän ja lännen välillä. Tarvitaan enemmän Eurooppaa koulutukseen. Tämä pätee myös siihen, että tarvitaan vähimmäisnormit EU-tasolle. Toiseksi meidän pitää saada työ etenemään EPPO-asioissa. Tämä on poliittisen tahdon asia. Ja oletan, että puheenjohtajavaltio Suomi – neuvottelemaan nopeasti Parmetin kanssa, jotta voidaan saavuttaa sopu. Kolmanneksi meidän pitää edistyä maahanmuutto- ja rajavalvontakysymyksissä. Parlamentin neuvosto ja komissio, niin pitää käydä suoraa keskustelua Schengen-alueen tulevaisuudesta, joka ei jätä mitään jäsenvaltiota jälkeen. Lisäksi pitää varmistaa, että meillä on laadukasta tarjavalvontaa. Kiitoksia ja seuraavaksi Lambert, olkaa hyvä vihreistä. Madame la première ministre. Tervetuloa arvon. Pääministeri on aina hienoa nähdä valtion päämies tai hallituksen päämies täällä. Te olette kyllä antaneet neuvostolle legitimiteettiä, mutta teillä on myös erityinen vastuu koska tämä oli ensimmäinen puheenjohtajakausi Romanialle. Ja on totta, että tässä on paljon työtä organisationaalista, hallinnollista ja se saattaa kyllä uuvuttaa, mutta Romania on että nyt tässä neuvoston kärki paikalla tehnyt hyvää työtä ja painetta on tietysti ollut eri asioissa. Olette kuitenkin onnistunut oikein hyvin. Yksi näistä asiakokonaisuuksista, joka ei liity näihin 90 muuhun, on aika arvoituksellinen. Neuvostohan puhuu aina tai käsittelee tätä maahanmuuttajaa turvapaikka-asiaa kokonaisuutta ikään kuin kaikkein tärkeimpänä, jonka eteen ei tule mitään muuta. Nyt on varmasti kulunut jo neljä vuotta, kun joka ikisessä neuvoston päätelmäasiakirjassa puhutaan maahanmuutosta, maahanmuutosta, maahanmuutosta ja vielä kerran maahanmuutosta, rajoista, rajoista ja rajoista ja niin edespäin. Odottelemme kuitenkin vielä neuvoston kantaa maa, turvapaikkauudistuksesta. Tässähän on kyse paketista, jota komissio ehdotti jo kauan aikaa sitten. Ja tänäkin aamuna viisi poliittista ryhmää puhuivat siitä, pitivät sitä tärkeänä. Mitä olette tehnyt edistääksenne tätä asiaa? Eikö olisi hyvä, että tästä koneistosta saataisiin tämä asia eteenpäin? Mutta nyt olette ja taas päättäneet, että neuvosto päättää yksimielisesti, ja yksimielisyys tarkoittaa sitä, että kuka tahansa jäsenvaltio voi estää päätöksen. Eli te itse sanotte, että tämä on hypertärkeää, mutta ette tee mitään, ette mitään. Ja te, aivan kuten kaikki muutkin jäsenvaltiot, 28, ää, ää, eivät ole yhtään sen parempia kuin muut. Ja edeltäjäni puhui maineesta. Kun jäsenvaltio on Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona, on äärimmäisen tärkeää, että tämä maa jotenkin edustaa, ruumiillistaa Euroopan unionin arvoja. Ja puhun tässä teidän hallituksestanne, en koko Romaniasta. Romania, kuten Puola, Unkari, usein näillä mailla on paikkansa Euroopan unionissa, mutta tämän päivän hallitus, joka johtaa maata, on hallitus, joka kyllä erottuu tietynlaisella raakuudella viime vuosi sitten, ei nyt puheenjohtajavaltion aikana, mutta kuitenkin teidän hallituksenne on pakkomielteisesti yrittänyt välttää sitä, että poliitikkoja tuomittaisiin korruptiosta. Ja tämä on kyllä vienyt aika paljon poliittista energiaa siltä puolueelta, joka on vallassa tänä päivänä teidän maassanne. Ja aika monet Euroopan neuvoston raportit ja myös Euroopan neuvoston korruption vastainen, vastaisen komitean toimet ovat pysyneet kuolleena kir- kirjaimena. Te olette blokanneet kaiken ja Ja me odottelemme edelleenkin sitä, että saisimme kuulla niitä ihmisiä, joita te olette estäneet tulemasta tänne kuultavaksi. Tämä ei ole Romanian ansioiden mukaista. Romania vaan ansaitsee enemmän kuin tällaista käyttäytymistä. Kiitoksia kovasti. Sen jälkeen edustaja B. ID-ryhmästä. Madame le Premier Hyvä pääministeri, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Romanian kaudella useaan kertaan kävin Bukarestissa. Ne, ne, toki marraskuussa ja vielä huhtikuussakin, kun keskusteltiin Euroopan tulevaisuudesta joka kerta. Puhumme tärkeistä haasteista, joita Euroopalla ja yhteisellä sivistyksellämme on tällä mantereella, identiteettirajat, talous, tietosuoja myös, tekoäly, uudelleen teollistuminen, joka on tarpeellista ja vielä maan talouskudoksen säilyttäminen. Tähän mennessä Euroopan unioni ei ole onnistunut toimimaan tehokkaasti eikä edes kunnolla ylipäänsä toimimaan näissä asioissa vapakauppaan puolella, vaan kiihdytetään viime, viimeksi latinalaisen Amerikan ja Vietnamin kanssa. Tämä on kuitenkin kaikkein vähiten ekologinen järjestelmää, joka eniten tuhoaa me Sanon tämän tietenkin heittämättä kiveä Romanian hallituksen puoleen. Tietenkin Euroopan komissio ruokki tätä tulta. Se on käyttänyt oikeusvaltioperiaatetta ja hyödyntänyt teknokraatteja ja tuomareita kansan tahdon vastaiseksi komissio Brysselissä on pitää halussaan lainsäädäntö aloitevaltaa ja direktiivien täytäntöpanoa ja esiintyy myös perussopimusten valvojana, mutta näitä neuvoston puheenjohtajuuksia vain menee, mutta komissio, sen byrokraatit ja suuntaviivat säilyvät samoina. Paras esimerkki tästä oli varmaan Timmermans, hän varmaankin säilyttää, säilyttää tämän roolinsa vastahakoisten tahojen edessä hän eh, Puolaa, Romaniaa, ehkä Italiaa vastaan kohta. Kaiken kaikkiaan hän, hän toimii kansalaisia vastaan. Aina löytyy kohteita, joita, joiden kautta voidaan epävakauttaa hallitu, kansalliset hallitukset, joilla on kuitenkin demokraattinen oikeutus. Nyt eh, kun jaetaan näitä eh, toimia täällä, niin itä, itäiset maat on kokonaan unohdettu. Saksa ja Merkelin, Merkelin Saksa on äh, aivan yliarvostettu ja heidän kätyrinsä voitte, olla tyytyväisiä siitä, että tällainen maahanmuutto, ideologia ja liberaali vapaus äh, on vain sitten jaettua Keski- ja Itä-Euroopan maat. Äh, toivottavasti vielä uskaltavat hallita rohkeita johtajia, jotka pyyhkivät pöytää näillä komission äh, linjauksilla muun muassa maahanmuuttokysymyksissä turvapaikka järjestelmäkin on tästä yksi esimerkki Dublin 4. Äh, uudistus onneksi on jumissa neuvostossa Unkarin ja Puolan ansiosta, jos Romanian kaudella nyt vaalien äh, takia ei päästy merkittävästi eteenpäin, niin on tunnustettavaa, että Romanian kaudella ei ainakaan pahennettu niitä epäonnistumisia, mitä jo on olemassa. Kun ajatellaan, mitä tänä tapaht- aamuna tapahtui Demarden Macronin liberalien edessä von der Leyenin puolta. Tässä varmaan Suomenkin puheenjohtajakauden myötä mennään vain kohti enemmän liittovaltiokehitystä. Kansan kansojen puolustajat tulevat olemaan valppaampia kuin koskaan niin, että, valmita, että Euroopan unionista ei tule tällaista tuhoamisen välinettä. Kiitoksia seuraavaksi Tomasic ECR-ryhmästä. Do... Ensimmäinen Romanian puheenjohtajakausi neuvostossa tapahtui aika haastavilla hetkillä, kun EU oli valmistautunut UK:n EU-eroon ja parlamentin vaaleihin. Olosuhteet olivat jokseenkin kaoottiset, mutta Romania osoitti, että se pystyi ottamaan haasteen vastaan. Sillä oli selkeät tavoitteet. Romania, puheenjohtajavaltio Romania tullaan muistamaan sen aloitteista ja avainsopimuksista, kuten esimerkiksi digitaali Eurooppaa koskeva direktiivi, ensimmäiset raskaiden ajoneuvojen hiilidioksidipäästösäännöt ja Frontex-päätös. Enemmänkin toki olisi voitu tehdä esimerkiksi turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan saralla, mutta Romania oli esimerkkinä siitä, että jopa uusi jäsenvaltio voi esitellä erittäin tärkeää roolia tässä yhteisössä. Valitettavasti ne, jotka halusivat, e, että Romanian esimerkillä voitaisiin saada uutta luottamusta idän ja lännen väliin. E, valitettavasti joutuivat pettämään. E, nyt kun komissio valittiin ja muualle valittiin uusia johtajia, niin itäiset maat jätettiin syrjään. Tämä oli aikamoinen isku näille nuorille maille uusille maille, jotka luulivat, että heidätkin voitaisiin ottaa huomioon, niin heillä olisi, heillä olisi mm, tulevaisuutta. Nyt nämä itäiset maat on tavallaan leimattu toisen luokan maiksi, vaikka Romania juuri osoitti, että tässä uudessakin Euroopassa on riittävästi kunnianhimoa ja tietoa, jotta voidaan vaikuttaa EUn politiikkaan. Tällainen epäluottamus Itä-Euroopan uusia demokratioita kohtaan – vain kasvaa ja kasvaa. On selvää, että vanhat jäsenet haluavat dominoida aina kun tehdään tärkeitä päätöksiä. Meillä on vielä paljon opittavaa tietysti vanhoilta jäsenvaltioilta, mutta ei, ei, totta kai vanhoilta pitää oppia, mutta eivät nuoret saa olla vanhojen liassa. Euroopan motto on moninaisuudessaan yhtenäinen ja meidän täytyy pitää, kunnioittaa tätä mottoa, eikä lähteä keskittämään valtaa, koska se johtaa vain poliittisiin konflikteihin ja tarpeetonta sanoa, että se saattaa olla katastrofaalista koko unionille. Kiitoksia. Seuraavaksi Papadimoulis. Dimitrios, ole hyvä. Kiitos puhemies pääministeri Dantsilla ja herra Sefcovic. Puhumme nyt Romanian puheenjohtajakaudesta ja pistämme katsauksen siihen noin kaksi tuntia ennen kuin Euroopan parlamentti äänestää uudesta komission puheenjohtajaehdokkaasta. Teidän puheenjohtajakautenne oli hankalana aikana. Oli eurovaalit, Brexit-neuvottelut. Tässä on kuulettu epävarmuudesta toiseen ja oli myös niin että sosiaalisia ja taloudellisia ongelmia on ollut. No, nyt onnistutte kuitenkin saamaan monet asiat päätökseen, monet mietinnöt ja asiakokonaisuudet, tämä voisi tämä voitaisiin laittaa myönteisiin saavutuksiin, mutta suuret aiheet, jotka meitä äh, askarruttavat Euroopassa ja parlamentissa ja aiheet, joita myös kansalaiset miettivät, no ne ovat edelleenkin ratkaisematta, niissä ei olla edistytty. Esimerkiksi kansalaisten vaatimus vahvemmasta unionin budjetista ei ole mennyt eteenpäin, jotta kohesiota voitaisiin myös parantaa, koska epätasa-arvo vain lisääntyy, ei ole myöskään edistytty sosiaalisessa pilarissa. Tämä on edelleenkin vain harhakuvaa. Göteborgin julistus ei ole nyt edistynyt, ei ole myöskään alettu puhua eurooppalaisesta vähimmäispalkasta koko EU:ssa. Joitain tuntia sitten taas Rova Ursula von der Leyen tämän lupasi, mutta viisi vuotta sitten kuulin tätä myös herra Junckerilta, ja edelleenkään mitään ei ole tapahtunut en halusi olla epäoikeudenmukainen. Oli myös myönteisiä asioita, kuten se, että valmisteltiin noita sanktioita Turkkia vastaan, kun se on nyt kansainvälistä oikeutta rikkonut. Oli myös varma, että puheenjohtajavaltio Suomi tulee jatkamaan tuolla tiellä, koska meidän pitää puolustaa eurooppalaisia arvioita – aina silloin, kun niitä uhataan, kun naapurit käyttäytyvät aggressiivisesti. Lisäksi uskon, että on myös myönteistä, että olette yrittäneet Kaakkois-Euroopassa edistää myönteisiä liittymisnäkymiä. Jos ajatellaan vaikkapa Kreikan ja Pohjois-Makedonian sopimusta, uusi hallitus tulee myös tukemaan tätä sopimusta. Lopuksi Rova Dantsila haluaisin vielä estää vetoomuksen teille, nimittäin ei vain oman ryhmäni nimissä, vaan monien kansalaisjärjestöjenkin nimissä. Haluaisin estää tämän vetoomuksen. Tiedän, että myös komissio tukee tätä vetoomusta. Pyytäisin, että nyt todella puututte tähän barbaariseen käyttäytymiseen. Yli 70 000 lammasta teurastamassa. Se pitää kunnioittaa ihmisoikeuksia, mutta myös eläinten oikeuksia. Non iscritti. Seuraavaksi Pug. Due Kaksi minuuttia. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Niin, me Brexit-puolueessa haluaisimme äh, tai siis meiltä odotetaan ehkäpä kaikkein epäsuosituimpia puheita mutta sanoisin, mutta täällä äsken kuultiin yhdeltä puhujalta, eh, eh, kuinka hän selitti teille pääministeri, miten teidän pitäisi tehdä työnsä. Se oli aika järkyttävää. No, haluaisin kuitenkin onnitella Simona Halakia hänen eh, säkenöivästä suorituksestaan Wimbledonissa lauantaina. Se oli hieno suoritus. Se oli täsmällinen ja voimallinen suositu, suoritus ja hän inspiroi miljoonia nuoria tyttöjä kotona ja ulkomailla urheilemaan. Kollektiivinen Romanian ylpeys on siis tässä esillä. Tämä urheilusuoritus oli vahva, äh, vahva äh, ilmenemismuoto kansallisuudesta, ei kansallismielisyydestä, vaan kansallisuudesta. Romanian liput ö, liehuivat ylpeinä ö, Bukarestissa ja muuallakin, mutta en kuullut kertaakaan EUn hymniä. Urheilu voi saada aikaan paljon enemmän kuin mikään muu. Se tuo ihmisiä yhteen. Traagisesti kuitenkin, kun eurooppalaisten hankkeiden, eurooppalaisia hankkeita toitotetaan, niin se hajottaa enemmän kuin yhdistää. Katsotaanpa nyt teidän puheenjohtajakauttanne. Te puhuitte taloudellisesta konvergenssista kasvun ja työllisyyden kautta. Kasvu on nyt alhaisimmillaan kolmeen vuoteen. Työttömyys, nuorisotyöttömyys on 16 prosenttia Romaniassa, 20 Ranskassa, 30 Italiassa ja Espanjassa, 40 prosenttia Kreikassa. Kokonaiset nuorten sukupolvet ovat, äh, heidän elämänsä on äh, haaskossa. Äh, ja sitten puolustusvalmiudet. Kun UK ei halunnut, siis kun EU haluaa nyt omaan armeijansa, tämä vain lannistaa niitä, jotka haluavat turvallisuutta. Ne, jotka jäävät tänne, kun UK lähtee ihan kohta, niin saatatte ehkä odottaa enemmän Suomelta puheenjohtajavaltiona, mutta se tässäkin saattavat toiveet voittaa, eivätkä ää, ähm, todellisuus. No, juhlikaampe nyt sitten ää, äh, Simona Halakin menestystä. Hän on todellinen romanilaisen ylpeyden symboli. Hän ää, äh, äh, käyttää aikansa paljon paremmin ja tekee vähemmän hallaa taloudelle kuin mitä täällä tapahtuu. E- Adesso... Seuraavaksi varapuheenjohtaja Sefcovic, saatte vastata. Thank you very much. Kiitoksia, hyvä puhemies. Minäkin haluaisin kiittää tämän parlamentin jäseniä siitä, että he ovat tuoneet esille niitä haasteita, joita edessämme on, kun pyrimme rakentamaan ja vahvistamaan tätä yhteistä jakamatonta Eurooppaamme. Haluaisin olla yhtä mieltä siitä, että on edistyttävä vielä lisää. Sosiaalipilarin osalta olen valmi, varma siitä, että seuraava komissio ottaa hyvin vakavissaan nämä vähimmäispalkkakysymykset ja sosiaalisten standardien parantamisen kaikkialla Euroopan unionissa. Kuten Garcia Pereskin ehdotti. Haluaisin kiittää myös näistä maininnoista koskien romania menestystarinoita ja täällähän luetteloitiin kaikki tärkeät asiat, jotka saatiin valmiiksi ammattitaitoisten romanialaisten neuvottelijoiden, diplomaattien ja ministeriöiden avulla. Haluaisin myös tunnustaa, kuinka hyvää yhteistyötä meitä, meillä on ollut Romanian puheenjohtajavaltion kanssa. Olemme saaneet valmiiksi tärkeitä asioita muun muassa ilmastonmuutoksen torjunnan osalta. Paljon on tehty ennätysajassa. Romanian puheenjohtajakausi alkoi merkittävän siirtymän vuoden alussa ja todellisen työntekoon jäi aikaa vain hyvin vähän, mutta toimitte tehokkaasti ja ammattitaitoisesti. Haluaisin todella kiittää teitä ja korostaa sitä, että selvisitte tästä hyvin vaativasta tehtävästä, vaikka tämä oli teidän ensimmäinen puheenjohtajakautenne. Tiedän, kuinka paljon kukin jäsenvaltio saa kokemusta ja saa luotua uusia kontakteja E, ympäri Eurooppaa e, puheenjohtajakauden ansiosta. Tämä merkitsi investointia Euroopan unionin investointiin, mutta se tulee näkymään vielä siinäkin, että e, Romanian virkamiehistö sai siitä lisäkokemusta. Uskon, että kaikki se työ ja kokemus jota teitte, tulee myös tuntumaan kotona. Suuret kiitokset ja onnittelut erittäin hienosta ensimmäistä puheenjohtajakaudesta, hyvä pääministeri. Vicepresidente Sefcovic. Kiitoksia varapuheenjohtaja Sefcovicille ja nyt annan puheenvuoron pääministeri Dancilalle. Olkaa hyvä. Kiitos kaikki. Romania. Kyllä, joutui haasteisina aikoina neuvoston puheenjohtajavaltioksi. Viittaan tässä Brexit-prosessiin ja myös eurovaaleihin ja kaikkiin toimiin, jotka liittyvät siihen, että sadan päivän aikana saamme päätökseen 90 asiakokonaisuutta – No, Romania on nyt edennyt askeleen eteenpäin ja tämä on, tässä on syytä juhlaan kyllä. Säätellään koko Romanian kansa. Ne, jotka uskovat Romaniaan ja ne, jotka haluavat, että Romania on edustettuna arvokkaasti. Minusta on useita asioita, joita halusimme saavuttaa. Ei ole kuitenkaan helppoa rakentaa konsensusta 28 jäsenvaltion välillä, kun on eri painopistealueita. Tiedämme, että puheenjohtajakautena pitää toimia välittäjänä, löytää konsensus ja sitä Romania on tehnytkin ja näin ollen on päästy näihin tuloksiin. Tämä tulee sitten monivuotiseen rahoituskehyksen MFF on totta. Olen vakuuttunut siitä, että uusi parlamentti yhteistyössä muiden toimielinten kanssa tulee saavuttamaan sovun, mutta Romain on ottanut ison askeleen, askeleen eteenpäin tässä luvussa, että tulee kohesiopolitiikkaan myös ja yhteiseen maatalouspolitiikkaan. Hankkeet voivat nyt jatkua. Jos halutaan, että hanke on tehokas, niin kuin kaikki toivomme, niin se tarvitsee riittävän, riittävät taloudelliset varat kuitenkin. Ja kohesion osalta. No sitä tarvitaan tietysti, tarvitaan yhtenäisyyttä EU:ssa. Vain kohesion kautta voimme edistyä merkittävästi. Olen vakuuttunut siitä, että edistymme nopeasti yhdessä. Kohesio on minusta erittäin tärkeä asia. Ei vain puheenjohtajakauden aikana, vaan kohesion pitäisi tai on toimielinten toimintaa jatkossa myös. Herra Tuderaki vastaa nyt teille suoraan. valtio oli yhtä Kurmanian hallitus. Ja kokouksia johtivat ministerit. Teimme loistavaa yhteistyötä myös asiantuntijoiden kanssa kaikki olivat tässä kyllä mukana. Teimme tämän Romanian puolesta, emmekä Romania vastaan. Joku kysyi minulta hetki sitten, uskonko, että romanilaiset mepit tulevat olemaan yhtenäisiä ja tulevat toimimaan yhdessä romanin imagon eteen, mutta nyt on lähtemään pettyneenä pois täältä ei pidä kotopuolen ongelmia tuoda tänne Euroopan parlamenttiin. Ne eivät paranna maamme imagoa. Kaikki ovat onnitelleet Romanian puheenjohtajakaudestaan. Ehkäpä. Joku luuli, että oltaisiin toimia paremmin, mutta kukaan ei ole kuitenkaan sitä kritisoinut. Moni meppi kritisoi maatamme mutta teitte tämä silloin, kun komission varapuheenjohtaja sanoi, että oli syytä juhlaa Romanialla. Ja sitten pari sanaa terveys- ja koulutusasioista. Niin. No ehkäpä ette tunne Romanian puheenjohtajakauden saavutuksia tuolla lailla. maan ei pidä toimia vain oman etusan mukaisesti, vaan helpottaa ja välittää tätä romanin tekijää. Tämä on tärkeää omalle maalle, niin oli erittäin tärkeää meille kaikille EU-kansalaisille edistää näitä asioita ja haluaisimme jatkossakin luoda konsensuksen, löysimme konsensuksen neuvostossa ja komissiossa ja moni meppikin oli tässä mukana – ja parlamentin puhemies myös. Ja olemme kaikki ymmärtäneet, että Euroopan unioni on käännekohdassa, jolle me toimii yhtenäisenä, emme voi saavuttaa tuloksia. Meidän pitää tehdä yhteistyötä rinta rinnan, jotta tämä onnistuu. Toivon, että tämä opastaa meitä myös tulevaisuudessa, että voimme lisäarvoa. Ihmiset eivät tarvitse skandaaleja, he tarvitsevat lisäarvoa arkeensa. Tarvitsevat politiikkaa, joka on lähempänä heitä. Ja tekemällä tämän edistymme paljon enemmän mielestäni. Edustaja Lambertson on lähtenyt, no Romania ansaitsee sen, mistä hän puhui, mitä tulee näihin mietintöihin ja asiakokonaisuuksiin. No, on tämä Greco-kysymys, ja me katsomme sitä kyllä tarkkaan. Belgia on valtio, joka on osa sitä. Siinä on 15 suositusta, jotka pitää täytäntöön. Mitä tulee tuomioistuimiin, Kyllä haluamme, että ne ovat riippumattomia. Ja tätä valmi Lopuksi haluaisin kiittää kaikkia. Haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat uskoneet meihin. Tässä ei luotettu pelkästään Romanian hallitukseen tai asiantuntijoihin tai diplomaatteihin, vaan tässä uskottiin maahan, joka ensimmäistä kertaa toimi neuvoston puheenjohtajana ja olemme nyt ensimmäisen kerran ylittäneet tämän esteen. Ja uskon, että läpäisimme tämän testin huippuarvosanoin. Kiitos tuestanne. Kiitos yhteistyöstänne. Toivotan lykyä tykö uudelle Euroopan parlamentille ja uskon, että tällä eurooppalaisella foorumilla, joka on niin tärkeää, jossa minä olin aktiivinen yhdeksän vuotta. Uskon, että tämä menestyksekäitä, koska menestyksenne on eurooppalaisen hankkeen menestys kokonaisuudessaan. Kiitos. Eh, la discussione Keskustelu päättyy. Haluan kiittää kaikkia niitä kollegoita, jotka ovat käyttäneet puheenvuoron, varapuheenjohtaja Sefkovitsia, puheenjohtaja Dancilaa, kaikkia ministeriä, jotka ovat paikalla. Haluan kiittää yhteistyöstä ja onnittelen teitä ponnistuksistanne. Ja huomenna sitten alkaa uusi kausi. Kiitoksia kovasti. Keskustelu päättyy ja istunto keskeytetään kello 18.